luotamme siihen, että kahden vaikean vuoden jälkeen tapahtuisi parempaa kehitystä. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu Madagaskarista on päättynyt ja äänestys toimitetaan noin puolen tunnin kuluttua. Sitten seuraava kohta tänä iltapäivänä on Guantanamo, välitön päätös kuolemantuomiosta. Ja ensimmäiseksi annan puheenvuoron Chanakille, kuten äskenkin tarvitse uskoo, että kuoleman tuomio on äh, oman tunnon asia jäsenille, ja vaikka olemme tuominneet asian, niin asia on se, että miljoonia Euroopan kansalaisia on, jotka ovat silti kummallisrangaistuksen puolella. Sen lisäksi tämä päätöslausuma heijastaa potentiaalista kuolemanrangaistusta yhdelle maailman vaarallisista terroristeista. Hän on tehnyt salaliittoja tuhansien murhaamiseksi ajattelin omaa vaalipiiriäni tässä, jossa Al-Qaida ja terroristit Lontoossa tekivät tämä pommiiskut kuusi vuotta sitten. Globaali terroristin torjunta on epäsymmetristä sotaa, jossa on ennakoimattomia seurauksia ja uutta oikeudenkäyttöä tarvitaan kansainvälisesti. Guantanamon leiri heijastaa tätä traagista tilannetta. Se heijastaa myös sitä, että Yhdysvallat kantaa epäsuhtaisen osan globaalista terrorismin torjunnasta. Kaikki tällaiset oikeusjutut Yhdysvaltain viranomaisten puolelta, joka on kuitenkin maa, joka on demokraattinen maa ja joka on meidän yhteiset arvomme, ei. Ne kuitenkin täytyy hoitaa oikeudenmukaisesti, jossa on kaikki oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin piirteet. Kiitoksia, Anna Gomes. Europe Eurooppa aivan oikein on kuolemanrangaistusta vastaan. Se pitäisi poistaa EUsta korkea edustaja ja Puolan puheenjohtajavaltio ja muut jäsenvaltiot, edelleen täytyy kaikkien vaatia, että kuolemanrangaistus poistetaan Guantanamon äh, pidätettyjen äh, oikeuskäsittelyistä. Anna Shirin tapauksessa täytyy myös noudattaa tätä standardia. Tämä ei olisi pelkästään häpeällistä Yhdysvaltojen ihmisoikeustoimille, mutta se ei myöskään edistäisi taistelua terrorismia vastaan. Presidentti Obama pyrkii saamaan loppuun äh, presidentti Bushin perinnön. Presidentti Obaman kuitenkin pitää toteuttaa lupauksensa ja sulkea Guantanamo. Se on asia, jossa jäsenvaltioiden olisi pitänyt auttaa häntä enemmän, mutta myös kongressin pitäisi auttaa häntä ja painostaa häntä peruuttamaan päätös, että otettaisiin käyttöön sotilaskomitea järjestelmä, joka ei takaa mahdollisuutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ja pitäisi myöskin estää loputtomat pidätettyjen pidätettyjen pitämiset ja heidän pitää, he pitää kunnostaa syytteitä vastaan tai heidän pitää vapauttaa. Nasir on ollut jo yhdeksän vuotta Yhdysvaltain pidättämänä ja hän väittää, että häntä on pidetty CIA salaisessa vankilassa puolessa. Tuleva EUn Puola puheenjohtajavaltio tästä syystä on erityisesti vastuussa siitä, että, että mies saa oikeutta, jota on kidutettu ja joka on ollut laittomasti pidätettynä ja nyt kohtaa epäoikeudenmukaisen tuomio, oikeuskäsittelyn sotilastuomioistuimen edessä on aika pistää asiat järjestykseen niin Yhdysvalloissa kuin Euroopan unionissa. Thank you. We have a, we have a blue... Kiitoksia. Kaczmarek on esittänyt sinisen kortin. Hyväksyttekö sen, Gomes? Olkaa hyvä. Puhemies, kysymys, mistä rova jäsenellä on tietoa salaisista vankiloista Puolassa? Ei siitä ole mitään todisteita, että tällaisia vankiloita on ollut. Eli ehkä niitä oli, mutta todisteita ei ole. Että mistä tällainen tieto pyytäisin teitä kertomaan? Madame Gomez. Herra puhemies, tämä parlamentti teki selvityksen niin sanotusta kuljetusohjelmasta ja kävi Puolassa ja muissa maissa, joissa, joissa väitettiin olleen salaisia vankiloita. Yksi näistä maista oli Puola, toinen maa oli Romania ja olemme tällä välin saaneet tietää, että tällaisia oli mahdollisesti myös, myös, myös Liettuassa ja ja Liettuassa on käynnisty parlamentin selvitysasiasta, Me emme hyväksy vähempää tulevalta Puolan puheenjohtajavaltiolta kuin että tapahtuu todellinen kunnollinen asian selvitys tämän äh, vakavan syytöksen totuuden mukaisuudesta. Okay. Yeah. Yeah. I can see two more. Täällä on vielä kaksi sinistä korttia, mutta on initial or original statement. Madame Vain alkuperäisen vastaukseen saa tämän sinisen kortin. Nyt on tehty päätös, että se ei liity tähän päätöslauselmaan. Me pidämme tätä sisältöä vähän liian arkana ja mielestäni on ikävä se tapa, millä olemme laatineet tämän päätöslauselman. Meidän täytyy tuomita ihmisoikeusrikkomukset, joita on tehty valtiossa, joka väittää olevansa yksi maailman suurimpia demokratioita, jossa on edelleen kuolemantuomio. Ja Guantama osoittaa, miten ihmisoikeuksia on rikottu ja kansainvälisiä sopimuksia terrorismin vastaisessa taistelussa. Ihmisiä on pidetty, pidätettynä jo lähes kymmenen vuotta Kuuban alueelta. Ja tälläkin hetkellä mitään todisteita ei ole tiettyjä henkilöitä vastaan. Heidät on pidetty mielivaltaisesti ja pahempaa vielä se, että osa heistä on kidutettu, osa myöskin Euroopassa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, mutta tätä ei saa sanoa, koska meidän pitäisi meidän ei pitäisi antaa ihmisoikeusopituntoja muulle maailmalle, koska näin ei käy edes Euroopassa. Ja minusta on todella ikävä, että nyt ihmisoikeusasioita käsitellään tällä tavalla maailmassa. Meidän täytyy estää Abdelhaimin kuolemantuomio ja monien muiden, mutta olisimme voineet toimia tiukemmin eh, mukaan lukien se, että Obaman muutti mielensä sotaoikeusasioissa. Pyydän anteeksi, että ylitin ajan. There is a blue card by Mr. Preda esittää sinisen kortin. Vergia, sopiko teille? Am o întrebare pentru doamna Vergea și pare rău că n-am putut să o pun și... Niin, olen pahoillani, että en voinut puhua myöskin Gomesille. Vergia, katsotteko te, että kun syytätte jälleen Romaniaa, kuten Gomes äsken teki Puolan, Puolan suhteen, katsotteko, että tällä tavalla te edistätte tätä tilannetta Anna Shirin osalta, ja millä tavalla näiden syytösten esittäminen auttaa meitä löytämään tapoja estää kuolemantuomion toteuttaminen. Tässä ei puhuta kuolemantuomiosta, vaan näistä syytöksistä. Kiitos. Monsieur Preda, nous étions ensemble à la même Me olimme samassa kokouksessa, mutta meillä ei ole samoja käsityksiä tästä torstailtapäivästä. Minä vastustan kahta mittatikkua ihmisoikeuskysymyksissä. Joissain maissa on tehdään suuria lausuntoja ja toisissa puhutaan vain yksittäisistä tilanteista. Ja kun valmisteltiin tätä päätösasemaa, se oli pilakuva ja siksi minä lähdin kokouksesta kesken pois. See. Now, Mr. Kiitoksia. Sitten Preda saa puheenvuoron. Okay, Mr. Tannock, go ahead with the... Tannock, teillä on sininen kortti, olkaa hyvä. Totta, että vihane kohdistuu Yhdysvaltoja vastaan tässä sodassa, terrorismin torjunnassa, mieluummin kuin kuulemisrangaistusta. En ole koskaan kuullut ryhmänne tuomitsevan Kuuban teloitukset tai edes Kiinan teloitukset, jossa se on valitettavasti tavallista toimintaa. Kiitos. ole hyvä. Niin, Tannock. Niin, Kuubasta voin sanoa. Minä sanoin, että minä tuomitsen ihmisoikeusrikkomukset kaikkialla maailmassa, Kuubassa ja kaikkialla muuallakin. Ja teidän ei tarvitse läksyttää minua tässä asiassa. Minä en mitenkään suojele kristittyjä muslimeja, vaan minä suojelen kaikkia ihmisiä, jotka elävät tällä planeetalla, jotta he pystyvät elämään vapaasti. Kaikki. Merci. Thank you. Kiitoksia. Sitten Preda, olkaa hyvä. Mulțumesc mult, domnule președinte. Kiitoksia, puhemies. Ehdotukseni on, että keskittyisimme nyt tähän konkreettiseen tapaukseen, Annashirin tapaukseen. Eli on mahdollista, että hänet teloitetaan tässä menettelyssä sotilaskomissioiden alaisuudessa. Ja tässä tapauksessa haluaisin muistuttaa yhdestä asiasta, kuten Chanakin teki. Annashiria on syytetty vakavista rikoksista, että hän olisi ollut mukana hyökkäyksissä öljy, ranskalaista öljytankkeria vastaan, amerikkalaista lentokoneita vastaan. Ja meidän kantamme kuolemantuomioon pitäisi ottaa siihen, että kysym, pyydämme, että yhdysvaltalaiset eivät toteuta kuolemantuomioita. Mutta toisaalta pitää sanoa, että EPP-ryhmässä transatlanttiset suhteet auttavat meitä ja ovat meille edelleen prioriteetti. Ja sehän pohjautuu yhteisille arvoille ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Me olemme kaikki täällä kategorisesti torjumassa terrorismia ja olemme solidaarisia terrorismin uurien suhteen. Ja on ikävää, että yhdessä keskustelussa puhutaan nyt yhtä aikaa Yhdysvalloista ja diktatuureista, joita Velsia haluaa esittää. Ja sitten teille on tullut sininen kortti, hyväksyttekö sen? What do you have to... Herra Breda, mitä tanttavaa teillä on siihen, että tänä aamuna tässä parlamentissa monet kollegat minä mukaan luettuna kuuntelivat herra Thomas Hammanberia, joka on Euroopan neuvoston ihmisoikeusedustaja, eh, ja hän selkeästi totesi, että hän todellakin oli saanut vahvistuksen siitä, että on vakavia epäilyksiä siitä, että oli salaisia pidätyskeskuksia Puolassa, Liettuassa ja Romaniassa. Ja hän odotti että näistä asioista tehtäisiin selvityksiä. Ja puhemies, minulla ei ole mitään vihamielisyyttä Yhdysvaltoja kohtaan. Minä ihailen Yhdysvaltoja, joka puolustaa oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, joka todellakin pyrkii, mut, pyrkii torjumaan terrorismia, jotka pyrkivät rikkomaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota. Kiitoksia, Preda, olkaa hyvä. Mulțumesc mult, doamna Gomes. Kiitoksia, Gomes. Nyt voin kertoa teille, että pahoittelen sitä, että kaikissa näissä keskusteluissa ette koskaan usko sitä, mitä Romanian viranomaiset ovat sanoneet. Romania on EUn jäsenvaltio, joten mielestäni me voisimme kuitenkin hiukan luottaa toisimme. Ja lisäksi Romanian viranomaiset ovat aina antaneet kaikki tiedot, joita kansainvälisistä tahoista on pyydetty. Me olemme tehneet tutkimuksia Bukarestin lentokentällä, Konstantiassa ja muualla. Satelliittikeskukset ja muut. Ja aina meillä on ollut yhteistyöhenkeä, eikä ole mitään uskottavaa vahvistusta näille huhuille. En ymmärrä, miksi tässä syyttelypelissä te ette koskaan usko sitä, mitä viranomaiset sanovat kumppaneista. Ja Romania on kuitenkin EUn jäsenvaltio, Rova Gomes. Kiitos. For the answer, but there is still one... Kiitoksia. Täällä on vielä yksi sininen kortti Vergiale. Eli jos teille sopii, niin voitte sitten... Niin, Vergia, mikä on teidän kysymyksenne? Remarque que, monsieur Preda, erkaantuu hyvin pitkälle tästä tilanteesta ja haluaa nyt pelastaa Romanian, mutta siitä nyt ei ole kyse. On ikävää, että hän nyt on solvannut minua. Olen pahoillani Preda, mutta minä en koskaan täällä ole puolustanut yhtäkään diktaattoria maailmassa. Olen aina vastustanut ihmisoikeusrikkomuksia, olivat ne mitä hyvänsä, kaikissa valtioissa, joten Pyytäisin, että vedätte nyt sananne pois minun suhteeni ja kiitän jo etukäteen. Thank you, and what's your answer? Niin, ja mikä on teidän vastauksenne, Preda? E, siis olin ymmärtänyt, että kyse oli kysymyksestä. En kuullut tässä kyllä mitään kysymystä. Uskon edelleen, että ei ole perusteltua puhua samaan hengenvetoon demokratiasta, esimerkiksi amerikkalaista tai EUn demokratiasta, tai sitten toisaalta maista, yhteiskunnista, joissa valtaa käytetään autoritaarisesti, totalitaarisesti, jossa on paljon väärinkäytöksiä kansalaisia vastaan. Ja tätä minä tarkoitin. Jos Vergia nyt suuttui näistä sanoista, niin pahoittelen sitä ja pahoittelen tätä välikohtausta. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja, Veda. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Päätöslauselma, en tiedä, että äänestämmekö siitä, mutta tai milloin siitä nyt sitten äänestämme, mutta keskustelun jälkeen. Mielestäni se on hyvä esimerkki siitä, että täytyy olla johdonmukaisia omien arvojen ja periaatteidemme kanssa, koska tämä parlamentti on ilmaissut kantansa monis, monissa kohtaa kuoleman rangaistus vastaan, missä tahansa sitä tapahtuukin. Ja myöskin mitä reilu oikeudenkäynti tarkoittaa. Ja nämä kaksi perustavaa ihmisoikeutta ovat nyt pelissä Almasirin tapauksessa. Koska reilu oikeuden, oikeudenkäynti on sellainen, että tässä nimenomaisessa oikeudenkäynnössä ei niitä standardeja täytä. Sen lisäksi tässä tapauksessa Saudi-Arabian viranomaiset Saudi-Arabian kansalainen, hänelle annetaan olennaisesti kuultumarangaistusta sotilaskomitean taholta. Vaikka nimenomaan Yhdysvaltoja on vaadittu siihen, että kuolemanrangaistuksia ei anneta sotilaskomiteossa. Liberaaliryhmä on edelleen päättäväinen terrorismin torjunnassa, mutta ei anneta myönnytyksiä ihmisoikeus- ja perusoikeuksien loukkauksille. Thank you, Madam Weber. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Lohpila. Kiitos puhemies komission jäsen Oettinger tämänhetkinen Yhdysvaltahallitus on aluksi selkeästi puhunut sen puolesta, että Guantanamon vankileiri suljettaisiin. Valitettavasti Yhdysvaltain hallitus ei ole kuitenkaan johdonmukaisesti pannut toimien ilmoitustaan, ja tähän kuuluu myös se, että tuolle luotu sotilaskomissio suljettaisiin, koska se ei millään tavalla täytä oikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn standardeja. Sitäkin dramaattisempaa on nyt se, että on odotettavissa kuolemantuomio ja teloitus. Siksi päätöksessä me vaaditaan kaikilta EUn toimielimiltä ja jäsenvaltiolta, että ne tekevät kaikkensa, jotta tällaista teloitusta, herra Alna Shirin teloitusta, ei tapahtuisi. Me vaadimme myös sitä, että Yhdysvallat keskeyttää kuolemantuomioiden to- toimeenpanemisen ja liittyy maailmanlaajuiseen myönteiseen kehityksen, jonka mukaan tänään on 96 valtiota, jotka ovat peruuttamattomasti poistaneet kuolemantuomion. Ja myös niiden valtioiden lukumäärä, jotka edelleen pitävät kiinni kuolemantuomiosta ja soveltavat sitä, on nyt lähtenyt nyt 58, mikä on myönteistä. Herra al-Nashiri oli yhdessä Seijan luomassa salaisessa vankilassa puolessa ja häntä kidutettiin siellä vakavasti. Meidän eurooppalaisten täytyy viimeinkin vakavasti kantaa oma vastuumme näistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ja käsitellä sitä sen vaikeneminen niistä ja niiden unohtaminen ja se, että vastuulliset jäävät rankaisematta, kun tähän saakka sitä ei saa enää olla. Ja tämä päivän keskustelu osoittaa sen, että ei ole hyödyksi se, että puhutaan pinnallisesti Amerikan vastaisuudesta tai Euroopan vastaisista tuntemuksista. Meidän pitää käsitellä tosiasioita ja siinä voidaan viitata niihin lähteisiin, joista Rova Gomes muhui, mutta samoin myös viimeisimpään oikeusvaliokunnan kokoukseen, jossa saatiin hyvä asiakirja kidutuksesta, joka, joka osoittaa sen, että tällaisia seijan, salaisia vankiloita oli olemassa. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Ja sitten poliittisten ryhmien edustajat ja ensimmäisenä Posselt Euroopan kansanpuolueesta. Die USA sind nicht die größte Demokratie, wie Yhdysvallat on suurin demokratia, kuten on sanottu, äh, tai siis kolmanneksi suurin demokratia. Mutta ei tehän tee vaikutusta, jos sanotaan, että Intia on toiseksi suurin äh, demokratia, koska EU tässä tärkeässä asiassa sillä on sisäisiä ristiriitoja tässä tärkeässä asiassa. Tämä on ihan liian tärkeä asia. Ihan oikein täällä sanottiin, että kumppanuutemme Yhdysvaltain kanssa on perustettu ihmisoikeuksien varaan. Me no, noudatamme kansainvälistä oikeutta ja Guantanamo on sitä vastaan. Tällaisena alueena, jossa ei kansainvälinen oikeus päde. Me puhumme oikeusvaltion puolesta jossa sotilastuomioistuin ei sovi siihen. Me kamppailemme oikeudesta elämään ja kuolemanrangaistus ei sovi siihen. Ja me taistelemme ihmisoikeuksien puolesta ja nämä ihmisoikeudet, niitä rikotaan Guantanamossa. Ja sen vuoksi tällainen tärkeä liittolainen kuin Yhdysvallat, sille täytyy sanoa ihan selkeästi, että emme hyväksy tätä ja, emme, ja näin on ollut ihan alusta alkaen. Kautta eh, parlamentin ryhmien on näin ja EPPn kanta on erityisesti ollut se, että Guantanamo täytyy sulkea. Itse terroristeillakin on ihmisoikeudet, mutta tietysti uhrien intressin nimissä heidän täytyy saada mukana rangaistuksensa, mutta sen täytyy olla oikeusvaltiollisen käytännön seurausta. Kiitoksia. Meillä on Tänökiltä sininen kortti. Hyväksyttekö kysymyksen? Sanako, olkaa hyvä. Kaikilla kunnioituksella herra Posselt, mutta minun mielestäni suurin demokratia maailmassa tietysti on Intia, mutta olen koskaan kuullut, että Euroopan unionia kuvattaisiin maana. Onko nyt tämä teidän ryhmänne näkemys, että Euroopan unioni on maa, niin kuin Intia, Brasilia ja Yhdysvallat, jotka ovat maailman suuria demokratioita? Herra Posselt, viistas. Posselt, olkaa hyvä. Winston Churchill sanoi, että meidän täytyy saada aikaan jotain sellaista kuin Euroopan Yhdysvallat. Our next speaker is Mr. Paletskis. Seuraavaksi Paleckis sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. President, the continued... Puhemies, se, että Yhdysvalloissa on edelleen kuolemantuomio, ja Guantanamo Bayn tilanne heikentää Yhdysvaltojen asemaa, roolia ihmisoikeuskysymyksissä. Arvostan sitä, että Obama aikaisemmin halusi sulkea Guantanamon, mutta vieläkään mitään ratkaisevaa ei ole tapahtunut Yhdysvaltojen hallituksen taholta, eikä myöskään ole uudistettu menettelyä vankien osalta, erityisesti Al-Nasharin tapauksessa. Suoraan sanottuna on mahdotonta selittää eurooppalaisille tai muille maiden ihmisille, miksi Ukrainassa, Venäjällä, Azerbaidsanissa, Euroopassa kuolemantuomio on kumottu, valko lukumattamatta, mutta se on edelleen voimassa Yhdysvalloissa. Varmaan pian saamme hyviä uutisia myöskin Yhdysvalloista. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Shaake alderyhmästä. Thank kollegat. Kukaan ei ole eri mieltä siitä, että terrorismia täytyy torjua ja että epäilyt täytyy saada oikeuden eteen oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. Mutta niin kutsutussa terrorismin vastaisessa todassa on se vaara, että kompromettoida juuri ne arvot ja vapaudet, joita väitämme puolustavamme terrorismia vastaan. Jos sallimme, että tulee erosio perusoikeuksille ja periaatteille, silloin terroristit ovat saaneet voita. Jos toimimme epäoikeudenmukaisesti, olemme vähemmän uskottavia ja heikkoja. Guantanamoronan päättämisen julistus oli yksi maamerkki Obaman toiminnassa. Kuitenkin, että sitä ei ole onnistuttu, se on pettymys ja meidän täytyy katsoa myös Euroopassa itsemme. Me olemme haluttomia ottamaan näitä vankeja vastaan ja sitten kun olemme osallistuneet myöskin näihin luovuttamisiin ja vankiloihin eurooppalaisella maapuolella, kyllä, meidän täytyy pitää istelemme korkeimmat standardit ja avata nämä äskeisen EU-historian hämärät sivut. Eli meidän täytyy pystyä puhumaan avoimesti kyseisten maiden kanssa, myöskin tässä parlamentissa, vaikka se näyttää olevan vielä vaikeaa. EU ja Yhdysvallan täytyy tehdä yhteistyötä, ei rikota ihmisoikeuksia, vaan käsitellään pahimpia uhkia maailmassa. Meillä on aidosti yhteiset ydinarvot, mutta kolmarangaistuksessa meillä on ero, ja ylpeänä sanon, että se on täysin kielletty Euroopassa. Siinä meidän yhteinen äänemme on vähemmän tehokas ja vähän uskottava maailmassa. Johtakaa esimerkillä vapaassa maailmassa ja me yllä kunnioitus ihmisoikeuksia kohtaan, huolimatta siitä, että käsittelemmekö vihollisia vai ystäviä. Kiitoksia. I thank you, Madam Shark. Kiitoksia, Shaake. Ja seuraavaksi Hautala. Thank you, President. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka muistuttivat siitä, että ihmisoikeuksien ajatteleminen voi perustua vain siihen, että kohdellaan yhtä lailla kaikkia ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuvatpa ne missä tahansa. Tämä koskee myös sitä, tapahtuvatko ne Euroopan unionin alueella tai Euroopan unionin ulkopuolella. Ja uskon, että nyt on tullut aika jolloin Euroopan parlamentti tarkastelee uudestaan sitä, mitä osallistumista EUn jäsenvaltioilla on ollut näissä vankikuljetuksissa ja salaisissa pidätyskeskuksissa. Kenenkään ei pitäisi pelätä totuuden kohtaamista, ja etenkin Euroopan parlamentti, jos se tekisi uuden raportin tästä aiheesta, voisi tuoda valoa tähän kysymykseen. Ja samalla voitaisiin myöskin päästä eroon siitä, että on perusteettomia väitteitä tai epäilyjä. Tänä aamuna Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari Thomas Hammerberg selitti meille, että kysymys ei ole tarinasta, joka olisi jo päättynyt, se jatkuu edelleen, ja hän todella toivoisi, että Euroopan parlamentti harjoittaisi yhteistyötä Euroopan neuvoston kanssa tässä tärkeässä asiassa. That was Madame Hautala on behalf of the... Kiitoksia Itämälle Hautala vihreistä. Ja seuraavaksi Murphy, joka puhuu GUE-ryhmän puolesta. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Tekopyhyys vaaleissa ja ihmisoikeuskäyttäytyminen on näkynyt Guantanamossa. Wikileaks tiedot ovat antaneet meille paremman kuvan siitä, miten törkeästi ihmisoikeuksia on rikottu siellä. Hyvin paljon on käytetty waterboardin kirjoitusta ja muita kirjoitusmuotoja jotta on saatu tietoja ja tunnustuksia. Ja myöskin on paljastettu, että satoja ihmisiä pidettiin Guantanamossa ilman mitään varsinaisia todisteita heitä vastaan. Kuitenkin Barack Obama on pettänyt lupauksensa sulkea tämä kammottava vankila, vaan nyt on perustettu sotaoikeuksia näitä vankeja vasten. Tämä helveti täytyy saada suljetuksi ja kaikkien vankien on saatava käynti, joka on oikeudenmukainen ja kaikki CIAn kidutuskeskukset Euroopassa pitää sulkea ja Shannonin lentokenttä ja se, että sitä on käytetty CIAn hyväksi Iranissa, se pitää saada päättymään. Kiitos. Mr. Murphy. I... Kiitoksia. Ilmeisesti sininen kortti tuli Predalta. Hyväksyttekö tämän? Eli Preda, olkaa hyvä. Haluaisin Murphyltä kysyä, pystyykö hän nopeasti myöskin kertomaan, miten Kuubassa näitä poliittisia vankeja kirjoitetaan? Kiitos. Mr. Murphy. Murphy. Similar to... Samoin kuin Vergia, en tue kidutusta, en tue ihmisoikeusrikkomuksia. Ja mielestäni tässä puhutaan nyt Guantanamo-veistä, Mielestäni me puhun nyt salaisista vankiloista. Käsittääkseni kysymme nyt törkeistä ihmisoikeusrikkomuksista, ja niitä tapahtuu nyt suurimmassa imperiasta valtiossa, Yhdysvalloissa, ja tämä täytyy nyt täällä tuomita. Thank you. Now our next... Kiitoksia. Sitten Earl of Dartmouth. Ilman mikrofonia. In perspective. Laitetaan asiat mittasuhteisiinsa kokonaispidätettyjen määrä Guantanamossa sen jälkeen, kun se avattiin, on 775. Jos katsotaan ympärille täällä täysistuntosalissa, olisi tilaa kaikille 775 ihmisille, jotka on koskaan olleet pidätettyinä Guantanamossa. No tietysti tämä parlamentti on kovasti huolissaan yksilön vapauksista ja oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. Ja ihan oikein. Mutta pitäisi tunnustaa ja tunnistaa, että jotkut pidätetyt ovat todellakin ongelma. Esimerkiksi oli brittikansalainen, joka pidätettiin taistelukentällä Afganistanissa. Hän oli mustassa Taliban-asussa, kantoi asetta, antoi selityksen, että hän oli Afganistanissa ollakseen siellä tietokonekurssilla. Parlamentin huoli Kuottanamon oikeuskäynnistä, oikeudenkäynnistä on hyvin vaikuttavaa, mutta kuitenkin kerron teille, että yksilön vapaus, vapauden tila maailmassa, sitä palvetaisiin paremmin, jos parlamentti kiinnostuisi enemmän esimerkiksi siihen, miten Euroopan pidätysmääräys toimii. Euroopan pidätysmääräys ihan luonteensa mukaisesti ohittaa oikeudellisen suojelun milvaltaiselta pidätykseltä. Ja 500 miljoonaa ihmistä Euroopassa ovat sen kohteena. Ja nyt 175 vankia on enää Guantanamossa jäljellä. Thank you. Now I will... Kiitoksia ja seuraavaksi Silvestris. Presidente, notiz... Puhemies, viisi päivää sitten saimme kuulla, että viisi sy- New Yorkin terroristiuhkien uhreja on, ihmistä on saanut nyt toisen kertaa syytteen. Ja näin Obaman hallinto on muodollisesti avannut mahdollisuuden järjestää oikeudenkäynnin heitä vastaan sotaoikeudessa Guantanamossa. Ehdottomasti tuomitsemme kaikki terroristihyökkäykset ja tuomitsemme fundamentalismiterrorismin, mutta kuitenkin on tärkeää, luopua kuolemantuomiosta kaikissa tapauksissa ja kaikissa olosuhteissa. Sanon näin, koska me vastustamme ihmisoikeusrikkomuksia aina ja missä tahansa ne tapahtuvat. Me olemme myöskin vastustaneet Farinasin kohtelua, joka tuli hakemaan Sakarov-palkintoa Tarinian. Ja ei haluttu, että, kun ei halunnut, että hän saisi tämän palkinnon, koska he eivät halunneet, että sitä käytetään poliittisiin tarkoitusperiin. Mr. Henin is monsieur le président. Miten ihmisoikeuskysymyksiä käytetään EU:ssa? Yhdysvaltoja ei haluta tuomita, vaikka se on selkeästi toiminut rikollisesti Guantanamossa. Ei haluta katsoa, millaista vastuusta EUn jäsenvaltioilla on. He ovat mahdollistaneet sen, että sinne on CIA on perustanut vankiloita ja kiduttanut ihmisiä siellä – ja UNICEF on puhunut lapsisotilaista, joita on pidätetty ja kidutettu Yhdysvaltojen toimesta Guantanamossa. Ja muut maat heti puhuisivat diktatuurista ja järjestäisivät sanktioita, mutta nyt, kun kyse on Yhdysvalloista, nämä ihmisoikeudet eivät olekaan niin suuri ongelma. Meidän pitäisi vaatia, että ihmisoikeudet ovat universaaleja ja meidän asenteemme pitäisi perustua siihen, että palvelemme kansoja ja toivottaan, että Yhdysvallat tuomitaan ihmisoikeusrikkomuksista samoin kuin EUn jäsenvaltiot, jotka ovat syyllistyneet näihin rikoksiin myöskin. Kansainvälistä oikeutta pitää noudattaa ja meidän pitää lopettaa nämä kidutukset ja kuolemantuomiot terrorismin vastaisen taistelun nimissä. Meidän pitää sulkea Guantanamo Bay samalla tavalla kuin meidän pitää palauttaa Kuuballe koko sille kuuluva alue. Kiitoksia sitten menettely ilman puhelistaa ja kukan haluaa ensimmäisen puheenvuoron. Eh, Kiitoksia kollegat. Oikeus elämään, sillä on hyvin erityinen asemansa ihmisoikeuksissa. Kuoleman rangaistuksella ei ole tilaa demokraattisessa yhteiskunnissa. Nykypäivän Eurooppa on ainut alue maailmassa, jossa kuolemanrangaistuksella ei ole sillaa valko surullisen, surullisena poikkeuksena. Haluaisin painottaa, että EU on edelleen vahvasti sitoutunut kuolemanrangaistuksen poistamiseen kaikkialla. Ei ole epäilystä siitä, että transatlanttiset sopim- suhteet eivät olisi arvokkaat EUlle, kuten myöskin keskinäinen yhteistyömme terrorismin torjunnassa. Kuitenkin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja yhtyä tähän vetomukseen Yhdysvaltain viranomaisille, että ei tulisi kuulemarangaistusta, Sitä ei vaadittaisi al-Nashirille. Johtopäätöksenä liity myös kaikkiin niihin kollegoihin, jotka kehottavat niitä maita, joissa kulmarangaistus on käytössä, noudattamaan, seuraamaan eurooppalaista esimerkkiä ja että kuolemanrangaistuksesta tehdään universaali arvo. Kaikki teloitukset pitäisi tuomita, missä tahansa ne tapahtuvatkin. Mr. Kukan, jakujem. Kiitoksia. Ja sitten raaksi Kretu. Uh, to enter into the uh, I just want to... Niin haluaisin vain lisätä, että olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että kun syyttelemme jotain maata, täytyy olla varmoja, että on myöskin tarvittavat tiedot Kyse ei ole kaksinaisesta mittapuista, vaan rehellisyydestä. No sitten kun ajatellaan tätä aihetta, tietysti Yhdysvaltojen vastuu on pitää huolta vankien oikeuksista ja transaattiset suhteet ovat pohjautuneet yhteisille arvoille ja toivon, että Yhdysvaltojen viranomaiset kuuntelevat nyt meitä, kun pyydämme, että kuolemantuomioista luovuttaisiin. Ja kollegalleni Predalle haluaisin sanoa, että meidän kantamme liittyen kuolemantuomioon ei tarkoita, että me aliarvioimme tätä strategista kumppanuutta Yhdysvaltojen kanssa. Me haluaisimme kumppanuutta, joka olisi hiukan erilaista Yhdysvalloille ja meidän maillemme. Tämä ei koske ainoastaan EPPtä, joille suhteet Yhdysvaltojen kanssa on prioriteetti myöskin sosiaalidemokraateille. I can see Kiitoksia. Tässä menettelyssä ei voi käyttää sinistä korttia ja te olette jo käyttäneet monta puheenvuoroa muutenkin. Sitten Rome uh, ja Rueda. haluaisin korostaa Anna Shirin tapausta Evan Guantanamoon ja kuolemantuomion vuoksi, vaan siksi, että hän on yksi niistä kahdesta, jotka ovat maininneet näistä salaisista vankiloista Euroopassa. Hän oli yhdessä Abu Subadjan kanssa poliittitutkimuksia. Toivotaan, että tämä selvittämisprosessi Euroopassa jatkuisi ja siksi uskon, että on hyvin tärkeää, että lopullinen tulos selkeästi vaatii sitä, että tehdään täysi selvitys Euroopan unionin jäsenvaltioissa siitä, miten pitkään he ovat osallisina näissä vankikuljetuksissa ja salaisissa pidästyksissä keskuksissa. On tärkeää saada nämä siihen seuranta-työhön, jota kansanvapauksien valiokunta on tekemässä alkuperäiselle mietinnölle. Näyt- on tärkeää pitää tätä asiaa edelleenkin esillä EU-ssa. Mr. Ferreira. Sitten Ferreira. Kiitoksia puhemies. Tämä on nyt ikävä esimerkki kaksinaisten standardien käytöstä. Tässä puhutaan nyt ihmisoikeusrikkomuksista Yhdysvaltojen taholta, mielivaltaisista pidätyksistä, kidutusta ja kuolemantuomioita on harjoitettu. Ja tässä mukana on ollut myöskin EUn jäsenvaltioita. He ovat antaneet tiloja Seijan käyttöön, mutta tämä Yhteinen päätösasma ei kuitenkaan millään tavalla tuomitse Yhdysvaltojen viranomaisia tai niiden rikoskumppaneita Euroopassa. Mutta muiden maiden osalta tällaisia kohtia kyllä heti laitetaan päätöslauselmien mukaan. Jos katsotte vaikka kohtaa yksi tästä päätöslauselmasta, siellä korostetaan, kuinka tärkeää että on, että transatlanttiset suhteet pohjautuvat samalle arvoille ja ihmisoikeuksille –

Puhemies, monet jäsenet ovat puhuneet todisteista, että olisi ollut Puolassa vankiloita ja Romaniassa ja että olisi ollut kidutusta ja siitä todisteita. Vetoan vahvasti se, että nämä todistukset esitettäisiin Puolan syyttäjälle, koska Puolassa ryhtäisiin toimiin. Syyttäjä, viranomainen on riippumatta hallituksesta. Tutkimusta valvoo Helsingin ihmisoikeuskomitea. Kaksi vankilaa tässä, äh, vankia, heillä on asianajajansa tässä prosessissa. Eli jos todisteita on, niin sitten pitää mennä syyttäjälle, että ne todisteet voidaan tutkia. Viime kaudella oli parlamentissa valiokunta, joka tutki tätä asiaa. Yksi jäsen Puolassa kertoo siitä, että on olemassa äh, aiemman sosialistisen pääministerin allekirjoittama äh, asiakirja,

Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Oettinger, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja rouvat, herrat ja herrat, Euroopan unioni on äh, terrorin torjunnassa läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa – tässä siitä huolimatta ja juuri sen vuoksi katsomme, että ihmisoikeuksien suojelu myöskin terrorin taistelussa on erittäin tärkeää. Niinpä viime vuoden kesäkuussa me, Yhdysvallat ja Euroopan unioni, yhdessä olemme hyväksyneet julkilausuman terrorismin vastaisessa, terrorismin taistelussa, jossa todetaan, että terrorismin vastainen taistelu on sellaista, että sen pitää olla perusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden mukaista. Se merkitsee sitä, että kaikki oikeuskäsittelyt terrorista epäiltyjä ovat sellaisia, mitä tapahtuu oikeudenmukaisissa puitteissa ja että noudatetaan asianmukaisia määräyksiä, jotka liittyvät näihin käsittelyihin, ja niin pitää olla julkisia ja tehokkaita menettelyjä. Jo monien vuosien ajan Euroopan unioni on vaatinut, että Guantanamo Bayn leiri suljetaan. Me pidämme pitkää pidätysaikaa ilman oikeuskäsittelyä sellaisena, että se ei ole kansainvälisen oikeuden mukainen. Euroopan unioni pitää hyvänä sitä, että presidentti Obama kaksi vuotta sitten sanoi, että vuoden sisällä suljettaisiin Guantanamo Bayn leiri. Meillä on yhteiset puitteet Yhdys, puitteet Yhdysvaltojen kanssa, joka liittyvät vankien vapauttamiseen ja siihen, miten joitakin vangittuja voitaisiin ottaa vastaan Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Olemme edelleenkin valmiita tukemaan Yhdysvaltojen harjoittamaan yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa muissa toimenpiteissä, jotka liittyvät tämän leirin sulkemiseen, mutta siitä huolimatta tämän vuoden maaliskuussa saamme kuulla, että virallisesti hän on hyväksytty se, että edelleenkin joidenkin pidätettyjen pidätysaikaa Guantanossa jatketaan. Asiasta on keskusteltu Yhdysvaltojen kongressissa ja edelleenkin pyritään siihen, että mahdollisimman pikaisesti tämä vankila suljettaisiin. Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot torjuvat kaikissa olosuhteissa päättäväisesti kuolemantuomioon. Edustamme tätä kantaa myös suhteissamme kaikkiin maihin maailmassa. E-, EUn suuntaviivan mukaisesti me painokkaasti pyrimme myös ajamaan Yhdysvaltoja siihen, että se poistaisi kuolemantuomion liitovaltion tasolla, osavaltioiden tasolla ja että yksittäistapauksissa tapahtuisi armahduksia. Tämä koskisi siis niitä vankeja, joita kuolemantuomio saattaisi uhata. Lähdimme siitä liikkeelle, että Yhdysvaltojen viranomaiset vielä eivät ole päättäneet, on, tuleeko Muhammad al-Nashiri ja hänen viisi, viisi muuta henkilöä, jotka hänen kanssaan yhdessä ovat olleet syytettyinä terroriteoista viisi vuotta sitten, että heidät tuomittaisiin kuolemaan. Yhdysvalt, Euroopan unionin seuraa edelleenkin tätä tapausta ja ajattelen kuolemantuomiota ajattelen oikeuskäsittelyn oikeudenmukaisuutta. Olemme asianmukaisesti ottaneet tämän asian esille viranomaisten kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu Guantanamosta on päättynyt ja äänestys toimitetaan heti, kun olemme keskustelleet seuraavasta aiheesta, eli Ukrainasta. Yulia Timoshenkon ja muiden entisten hallituksen jäsenten oikeusjutut.